sitoutuneita ponnistelemaan sen puolesta, että ihmiset saavat tukea rauhanomaisen, rauhallisen elämän rakentamiseksi. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän. On saanut kuusi päätöslausumaesitystä. Niistä äänestetään huomenna kello 12. Listalla on vuorossa Herra Koelion mietintö Schengenin säännösten määräysten soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa. Hyvää päivää, Rova komission jäsen. Nyt annan puheenvuoron ensin esittelijälle Karos Koeliolle. Neljä minuuttia puheaikaa. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, arvoiset neuvoston edustajat ja hyvät kollegat. Kuusi lyhyttä huomiota Ensinnäkin Schengenin vahvistaminen. Ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin suuri, me, suurimmista menestyksistä ja Schengen on yksi unionin pääpilareista. Siksi meidän mielestämme sitä ei pidä heikentää, vaan päinvastoin sitä on vahvistettava ja se on säilytettävä. Ja Malmströmkin äskettäin totesi vastaavaa. Nykyään Schengen-alueeseen kuuluu 25 valtiota, 22 EU-jäsenmaata ja kolme EUn ulkopuolista maata. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meriulkorajoilla 40, yli 42 000 kilometriä on vapaan liikkuvuuden parissa ja maarajoilla yli 7 000 kilometriä. 25 maata ja 400 miljoonaa kansalaista ovat sen parissa. Rajatarkastusten poistaminen edellyttää hyvää keskinäistä luottamusta jäsenvaltioiden välillä. Tietoja on vaihdettava nopeasti ja tehokkaasti sisjärjestelmän kautta. Tarvitaan hyvää poliisiyhteistyötä ja tehokasta ulkorajavalvontaa. Schengen-alueen turvallisuus riippuu siitä, miten tiukasti ja tehokkaasti kukin jäsenvaltio valvoo ulkorajojaan. Jos näin ei tapahdu silloin, Schengen-alue vaarantuu ja myös unionin uskottavuus vaarantuu, samoin keskinäinen luottamus. Kolmas seikka ovat samanlaiset säännöt kaikille. Luottamusta on oltava myös prosesseihin, niiden on oltava selkeitä ja oikeudenmukaisia. Schengen-alueen jäseniksi haluavien maiden on tehokkaasti ja oikein pantava toimeen kaikki Schengen-kriteerit, ja nämä kriteerit ovat olleet samat kaikille aikaisemmille alueeseen liittyville maille. Ei enempää eikä vähempää. Neljänneksi avoimuus. Vapauden, mutta myös turvallisuuden nimessä avoimuuden on lisäännyttävä. Jälleen kerran on valitettavasti todettava, että neuvosto ei ole toiminut asianmukaisesti parlamentin suuntaan. Se on kieltänyt Euroopan parlamentin jäseniltä pääsyn arviointikertomusten tietoihin. Ongelma saatiin ratkaistua vasta Romanian ja Bulgarian suurlähetystöjen toimesta, sillä ne pyysivät, että neuvosto purkaisi asiakirjojen salaisuusluokituksen siten, että ne voitaisiin antaa myös parlamentin jäsenille ja parlamentin jäsenet pystyivät näin ollen tote- tukeutumaan koko arviointiaineistoon päätöstä tehdessään. Neuvosto ei tälläkään kertaa kunnioittanut parlamenttia. Samaa avoimuutta tarvitaan myös havaittujen ongelmien suhteen. Ne eivät ole mikään este näille maille liittyä Schengen-alueeseen, mutta tehtyjä suosituksia on pantava toimeen ja niiden toimeenpanoa on valvottava. Euroopan parlamentti myöskin vaatii, että se saa näitä koskevat tiedot käyttöönsä. Sitten Euroopan kansalaisuus. Kuinka monta kertaa olemme keskustelleet tästä aiheesta? Vuonna 2007 Bulgaria ja Romania liittyivät EU-maiksi ja siitä lähtien maiden kansalaiset ovat toivoneet pääsevänsä unionin täysvaltaisiksi kansalaisiksi ja toivoneet, että ne, he pystyvät hyödyntämään kaikkia oikeuksia ja vapauksia, joita vapaa liikkuvuus Schengen-alueella tuo tullessaan. Ja lopuksi haluan todeta, että molemmat valtiot ovat tehneet kovasti töitä täyttääkseen Schengenin kriteeristön ja onnittelut Romanialle ja Bulgarialle tästä. Tämä on käynyt ilmi asiantuntijaraporteista ja arvioinneista, ja se kävi ilmi myöskin valtuuskuntamatkallamme näihin maihin. Ja kiitän etenkin romanialaiskollegoja Marineskua, Enciuta ja Weberia sekä bulgarilaiskollegoja Kovacevia ja Nelecevaa yhteistyöstä valtuuskuntamatkojen aikana. Meillä on edellytykset hyväksyä Bulgaria ja Romania Schengen-alueen jäseniksi ja toivon, että neuvosto on samaa mieltä välittömästi sen jälkeen, kun se saa meiltä positiivisen kannan aiheeseen. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή μας. Τον λόγο τώρα Συμβουλίου έχει... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Jöri neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Eh- Kiitoksia puhemies arvoisa puhemies, jäsenet on, komission on erittäin äh, hieno tilaisuus voida osallistua neuvoston nimissä keskusteluun Schengenin alueen laajentamisesta Romanian ja Bulgarian. Tämä on jatkuvasti tärkeä prioriteettikysymys kaudellamme ja siksi olen erityisen iloinen siitä, että nyt sekä Romania että Bulgaria ovat saaneet myönteisen arvioinnin niiden teknistä valmiudesta hakea mukaan Schengen-säädöstön. Olemme tyytyväisiä siitä, että parlamentin arvio on myös johtanut samantyyppiseen lopputulokseen. Kiitän erityisesti esittelijää, herra Koelioa, hänen tekemästään työstä. Hän on ollut varsin ammattitaitoinen ja henkilökohtaisesti sitoutunut. Ja hetkeksi haluaisin poiketa protokollasta historiallisen viittauksen takia. Silloin kun Unkari ja muut uudet jäsenvaltiot liittyivät Keski-Euroopasta Schengenin alueeseen, niin sitä estettiin teknisin keinoin, jotka liittyivät Schengenin tiedotusjärjestelmän kehityksen, SIS-kehityksen, niin silloin Portugali puheenjohtajavaltiona auttoi meitä ja keksi ratkaisun. Haluaisin myös kiittää herra puheenjohtaja Lopes Aguilaria ja muita kansallisvapausvaliokunnan jäseniä heidän sitoumuksestaan tässä asiassa. Unkari puheenjohtajavaltiona on tehnyt huomattavia ponnisteluita viedäkseen asiaa eteenpäin. Puheenjohtajavaltio varhaisessa vaiheessa tuli tietoiseksi siitä, että ta- täytyi jatkuvasti ta- tarttua joidenkin jäsenvaltioiden vastustukseen tässä prosessissa. Puheenjohtajavaltio tämän takia otti Bulgarian ja Romanian kysymyksen sisäministeriöiden kokoukseen helmikuussa. Tässä yhteydessä neuvosto keskusteli kehityksestä ja todettiin, että täytyy jatkaa yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, että löydettäisiin hyväksyttävä ratkaisu kaikille osapuolille. Sekä Bulgaria että Romania ovat tehneet varsin huomattavia edistysaskeleita saadakseen maansa politiikan ja käytännöt Schengenin säädöstön äh, tasolle. Ja tämä sisältää alueita, kuten tietosuoja, poliisiyhteistyö, ulkorajojen äh, valvonta sekä meri- että maarajojen viisumikysymys, samoin se, että asianmukaisesti toteutetaan CIS. Samanaikaisesti Schengenin kysymyksen kehitys näissä maissa vietiin loppuun maaliskuussa ja tulos oli myönteinen kaikkien lukujen kohdalta. Sitten kun eh, neuvoston työryhmät hyväksyivät erilaiset raportit, niin puheenjohtajavaltio esitti luonnokset eh, ministerineuvoston kokoukselle, kokoukselle 9, tai esitellään 9 kesäkuuta. Tiedän, että tämä tulee olemaan hyvä uutinen suurimmalle osalle parlamentin jäsenistä, eikä vähiten jäsenille Bulgariasta ja Romaniasta. Tämä tulee olemaan tärkeä askel tiellä kohti täyttä osa- osallistumista Schengenin säädöstöön. Neuvosto jatkossakin tulee valvomaan edistystä kaikilla alueilla, koska kunnollinen seuranta on jatkuvaa toimintaa kaikissakin Schengen-maissa. Tässä mielessä voin vakuuttaa parlamentin jäsenille, että sekä Romania että Bulgaria jatkossakin raportoivat säännöllisesti toimista, joilla on pyritty kor- korjaamaan jäljellä olevia puutteita. Aivan erityisesti ne tulevat tarkastelemaan sitä, että edelleenkin vahvistavat valvontaa rajoillaan ja parantavat rajat ylittävää poliisiyhteistyötä samoin kuin viisumikysymyksissä toimitaan. Kun parlamentti hyväksyy herra Koelion laatiman mietinnön ja neuvosto hyväksyy puheenjohtajavaltion laatimat loppupäätökset, niin silloin vain vaivan viimeinen askel on jäljellä. Siis tehdään neuvostossa päätös, joka vaatii yksimielisyyttä. Se on vain jäljellä. Tässä mielessä haluaisin korostaa, että neuvosto saattaa palata tähän asiaan varsin pian ja pohtii sitä, miten tässä vielä edetään. Ehkä jopa syyskuussa tänä vuonna. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, mietintö, jonka esittelen on laatinut, käsittelee sa- sa- salissa luokiteltuja asiakirjoja, niin kuin otettiin aikaisemmin esille. Tämä oli tärkeä kysymys asiakokonaisuutta käsiteltäessä parlamentin salaisuusluokit, tai siis asiakirjojen saaminen on ollut kysymys esillä yhteyksissämme ja me pyrimme ratkaisemaan sen puheenjohtajavaltiona. Vaikkakin olemme onnistuneet sopimaan tiestä eteenpäin, miten täytäntöön pannaan tätä ratkaisua, niin vieläkin tähän menee jonkin verran aikaa kuitenkin. Puheenjohtajavaltio Unkari aivan kautensa alussa pyrki löytämään välittömän ratkaisun, jotta ei lykättäisi Bulgarian ja Romanian liittymistä Schengenin alueeseen. Tässä kontekstissa Unkarin ehdotuksesta neuvosto antoi hyväksyntänsä niin, että parlamentti saattoi saada näitä asiakirjoja, jotka liittyvät näiden kahden valtion liittymiseen Schengen-alueeseen. Kaiken kaikkiaan arvoisat parlamentin jäsenet, Unkari on vakuuttunut puheenjohtajavaltiona siitä, että Schengen-alueen laajentaminen Bulgarian ja Romaniaan nyt kun ovat täyttäneet kaikki vaatimukset, hyödyttäisi koko Schengenin yhteistyöaluetta ja koko EUta nyt täällä voidaan matkustaa mustalta mereltä Atlantille ilman, että joutuu näyttämään passia tai henkilöllisyystodistusta, ja me kaikki tiedämme, että tämä vapaa liikkuminen on yksi perustoistamme ja asia, joka on konkreettinen kysymys kansalaisillemme ja arvokas asia, jota meidän kaikkien pitää tukea. Kiitoksia. Kiitokset rouva Jori ja nyt komission nimissä rouva Malmström. Kiitoksia puhemies arvoisat parlamentin edustajat, Schengen on todella hieno saavutus. Se on yksi kaikkein käsin kosketeltavimpia asioita, jotka EU on kansalaisille antanut. Voi ajaa Suomesta Portugaliin autollaan ilman, että joutuu pysähtymään kertaakaan rajavalvonnan vuoksi. Ja haluamme todella tätä saavutusta puolustaa. Olemme usein keskustelleet siitä, miten Schengeniä voitaisiin vahvistaa eikä heikentää. Tässä tarvitaan enemmän eikä vähemmän Eurooppaa. Tarvitaan parempia välineitä, parempia suosituksia siitä, miten Schengenin säännöstöä tulee tulkita. Ja tästä tällä viikolla eh, neuvosto tulee keskustelemaan, mutta myös huippukokous kesäkuun lopussa. Haluan onnitella Romania ja Bulgariaa merkittävistä ponnisteluista. Olen omin silmin nähnyt, että ne todella ovat tehneet hyvin paljon kovaa työtä. Ja yksi hyöty siitä, että tulee myöhään, on se, että voi hyötyä teknologian kehityksestä. Ja olen ollut hyvin vaikuttunut siitä korkeasta teknologiasta, jota Romania ja Bulgaria on ottanut käyttöön nämä ovat erittäin hienoja investointeja. Heillä on nyt kaikki tekniset mahdollisuudet osallistua Schengeniin alueeseen. Joten komissio on hyvin tyytyväinen tähän raporttiin ja työhön, jota Romania ja Bulgaria ovat tehneet. Olemme myös tyytyväisiä tähän mietintöön ja kiitämme Koelioa sekä varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Komissio katsoo, että Schengenin ja CVM-mekanismin välillä. Schengenhän perustuu luottamukseen ja luottamuksesta tai sen puutteesta on paljon keskusteltu viime viikkojen aikana. Joten rajavalvonnan poistaminen Romanian ja Bulgarian ja muiden EU-maiden väliltä on myös osoitus luottamuksesta ja tuota luottamusta ei valitettavasti vielä ole olemassa. Siksi, niin kuin puheenjohtaja totesi, tulisi tämä asia ratkaista mahdollisimman pian niin, että rajavalvonta saataisiin poistettua. Tämä on kysymys, josta neuvoston on päätettävä. Neuvostohan on tässä päätösvaltainen. Neuvoston tulisi myös määritellä aikataulut niin, että Romania ja Bulgaria ää, saisivat nähdä edistystä. Ne ovat osoittaneet ponnistelevansa Schengenin puolesta, ovat tehneet kaiken mitä voivat ja nyt neuvoston tulisi tämä ottaa päätöksessään huomioon. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensin Diastimera kaksi minuuttia. On, on, on tällä herra Coelhoa ja, ja hän on toiminut erittäin kurinalaisesti niin kuin aina. Sitten lisäsen, että täytyy auttaa Romania ja Bulgaria minä luotan näihin maihin. Ne ovat, ne ovat tehneet hyvää työtä ja nyt sitten niiden pitää saavuttaa se, mikä niille oikeudellisesti kuuluu. Ei ole kyse mistään lahjasta. Puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja totesi samoin Rova Malmström, komission jäsen, totesivat, että ne tekniset ja, juuri, tekniset ja juridiset vaatimukset täyttävät, ja minä yhdyn heidän puheenvuoroihinsa. Mielestäni meidän pitää ottaa ei pidä ottaa huomioon muita kriteereitä kuin ne, jotka pelkästään ovat näitä teknisiä ja myös juridisia kriteerejä. niitä on oikeastaan viisi. On kyse siitä, että täytetään tietosuojan taso, täytetään Schengenin tietojärjestelmä, harjoitetaan poliisiyhteistyötä, myönnetään viisumeita ja valvotaan ulkorajoja maa- ja ilma- ja merirajoja ja noudatetaan myös sissejä ja muuta. Ja näin ollen parlamentin pitää lähettää selkeä, vahva viesti neuvoston suuntaan ja aivan erityisesti pysyville edustustoille viidessä maassa, joita ei nyt mainitse, mutta jotka ovat meidän kaikkien mielissämme kuitenkin. Uskon, hyvät naiset ja herrat, että kun otetaan Schengenin alueeseen mukaan, jossa on 400 50 miljoonaa ihmistä, niin uskon, että kun nämä kaksi maatakin otetaan mukaan, niin silloin saamme aikaan enemmän ja saamme aikaan enemmän Eurooppaa, eikä meidän pidä käyttää mitään kaksinaisia mittareita hyväksemme ja meidän ei pidä näiltä mailta vaatia ehtoja, joita emme va- ole vaatineet muiltakaan jäsenvaltioilta, jotta ne kuuluvat, pystyvät kuulumaan tähän vapauden alueeseen. Ja lopuksi toivon et selkeää voimakasta enemmistön antamaa viestiä parlamentista neuvostolle. Siinä kaikki kiitoksia ja onnittelen vielä uudestaan esittelijä herra Koelio ja onnittelen myös Romania ja Bulgariaa. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Entsiu kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Minäkin kiitän edustaja Coelhoa siitä työstä ja paneutumisesta, jota hän on tässä asiassa osoittanut. Haluan kiittää myös Unkaria puheenjohtajavaltiona sekä komissio ja se Malmströmiä tuesta, jota hän on tälle asialle aina tarjonnut. Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengen-alueeseen on estynyt monta kertaa pelkästään poliittisista syistä, ja siksi tässäkin keskustelussa haluan muistuttaa teitä todellisuudesta. Meillä on hyvin selkeät konkreettiset kriteerit, jotka kaikkien valtioiden on täytettävä, jotta niistä voi tulla Schengen-alueen jäseniä. Ei ole mitään teoreettisia tai juridisia argumentteja, jotka voisivat muuttaa näitä liittymiskriteerejä. Kaikkien jäsenvaltioiden on sovellettava ja pantava täytäntöön samaa Schengen-järjestelmää. Ei ole mitään eri vapauksia. Bulgaria ja Romania pidetään esillä monesti syistä, sellaista syistä, jotka ovat huonoja, ne toimivat huonosti, mutta Bulgaria ja Romania ovat täysin viattomia tässä asiassa. EU ja muut valtiot eivät ole pystyneet hallitsemaan siirtolaisvirtoja rajoillaan. Ja monesti tällaisia näiden maiden vastaisia väitteitä esittävät myös populistiset ihmiset, jotka pyrkivät saamaan kannatusta omille asioilleen. Ja myöskin mustalaiskysymys on otettava tässä huomioon. Romanian ja Bulgarian ei pidä joutua kärsimään kansallisten viranomaisten ja kansallisten eurooppalaisten johtajien tekemistä virheistä. Eurooppalaisten on avattava ovensa ja käytävä avoimesti myös tällaisia väitteitä ruotimaan. Komission täytyy myös harjoittaa asianmukaista valvontaa. Kiitoksia, puhemies Rova komission jäsen, parhaat kollegat, me keskustelemme tänään aiheesta, joka viime kuukausina on noussut esiin ja tuonut mukanaan muita kysymyksiä. Aivan ensiksi haluan kiittää esittelijämme Koelioa hänen erittäin ammattimaisesta asian käsittelystään Libe-valiokunnassa. Hän on, on ollut siis todella suuri ilo tehdä yhteistyötä Koelion kanssa. Hän on toiminut hyvin rakentavasti ja kyllä tämä teksti kantaa hänen leimansa. Jos tilannetta kahdessa jäsenvaltiossa Euroopan unionissa nyt analysoidaan kahdessa jäsenvaltiossa, jotka täyttävät Schengen-kriteerit ja tulisi myös ottaa Schengen-alueen jäseniksi, niin vastauksen tulisi olla kyllä. Molemmat maat ovat teknisesti valmista, täysin valmiit ja valmistautuneet Schengen-jäsenyyteen. Ja esittelijä on tämän lisäksi vielä todennut, että haluaisi mennä vieläkin pidemmälle. Äh, hän halusi käydä molemmissa maissa yhdessä varjoesittelijöiden kanssa omin silmin toteamassa, miten ulkorajoja valvotaan ja miten kaikki toimii. Kyse on myös toimielinten välistä suhteesta neuvoston ja parlamentin välillä, koska parlamentin jäsenten oli vaikea saada näitä asiakirjoja, jotka oli leimattu salaisiksi. Neuvoston kanta oli se, että vain yhden jäsenen tulisi saada nämä asiakirjat käyttöönsä, muiden ei. Libe-valiokunta kritisoi tätä hyvin tiukasti ja olen täysin vakuuttunut siitä, että, että olimme kyllä oikeassa. Toimielinten välisen yhteistyön on oltava korrektia, rationaalista sekä demokraattista. Ja toivon, että äänestystulos huomenna lähettää myönteisen viestin Romanian ja Bulgarian Schengen-jäsenyyden puolesta. Kiitos. Eh, Seuraavaksi eh, Kirkhoff, kaksi ja puoli minuuttia. Komission ja sen Euroopan kansalaiset ovat menettämässä luottamustaan yhä useimpiin Euroopan unionin ohjelmiin. On tärkeää, että emme vie näin nopeasti asioita eteenpäin. Emme ole siihen valmiita. Tällainen tuntemus on vallalla monissa jäsenvaltioissa suhteessa Schengen-kysymykseen, eikä meidän pitäisi kiirehtiä li- lisälaajentumisella ennen kuin kaikki ovat tarpeeksi, tarpeeksi valmiita tietysti täytyy korostaa, että tätä keskustelua ei pidä käyttää tekosyynä siihen, että arvostellaan joko Rumania, Rumania tai Bulgaria. Mehän tiedämme, että on tehnyt paljon työtä, jota täyttäisivät tekniset kriteerit, jotka komissio on asettanut kuite, ehkä voidaan olla eri mieltä siitä, onko nämä kriteerit todellakin täytetty, niin silti paljon on tehty. Mutta tämä on kuitenkin tilaisuus keskustella siitä, että ihmiset todellakin luottavat Schengenin ja koko EUn mm, integriteettiin ja arviointimekanismi on kuitenkin varsin tehoton. Nyt on järjestelmä valossa, joka ei pysty tarttumaan tämänhetkiseen tulevaisuuden haasteisiin Euroopassa tai poliittisiin näkymyksiin jäsenvaltiotasolla. Nyt on aika asettaa kriteerit, jotka eivät käsittele vain teknisiä kysymyksiä Schengenin järjestelmässä, vaan sellaisia kriteerejä, jotka arvioivat, miten tämä vaikuttaa järjestäytyneen rikollisuuteen ja korruptioon. Myös pitää arvioida tämänhetkisiä Schengen-valtioita. Ja nyt haluaisin nähdä Europolin ja Eurojustin olevan mukana näissä arvioinneissa. Ehkä tällainen uusi arviointimekanismi auttaisi estämään joitakin mielipideeroja ja luottamuksen puutetta tämänhetkiseen järjestelmään. Emme, kuulemme tästä ei vain täällä parlamentissa, vaan kattaa Euroopan nykyään. Kiitoksia ja sitten ruvat sanoa kaksi minuuttia. Arvoisa Commissioner Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kyseessä on Bulgarian ja Romanian ottaminen Schengen-alueen jäseneksi. Minä olen itse uuden jäsenmaan edustaja ja olen iloinen siitä, että Romania ja Bulgaria on nyt, ovat nyt pääsemässä jäseneksi. Ongelmia oli tiellä, mutta nyt maat ovat täysin valmiita liittymään Schengen-alueeseen. Ymmärrän korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvät uhat. Ja siksi tarvitaankin yhteistyö- ja valvontamekanismeja, mutta emme kuitenkaan pysty, e- emme saa laatia uusia kriteerejä Schengen-alueen jäsenille, eikä meidän pidä vaarantaa se turvallisuutta. Keskustelu parlamentissa ei saa johtaa kassanaismoraalismiin, kun arvioimme Schengen-säännöstön täytäntöpanoa nykyisissä ja liittyvissä jäsenvaltioissa. Arviointi onkin keskeisessä asemassa. Emme voi pitää hyväksytä sitä, että moni jäsenvaltio neuvostossa on esittänyt, että muutettaisiin oikeus perustaa tässä esityksessä niin, että parlamentti kokonaan suljettaisiin pois päätöksenteosta. Mutta toivon kovasti, että esittelijämme herra Kelju päät- puolustaa meidän kantaamme. Hän saa siksi meidän täyden tukemme. Kiitos hänelle hänen tekemästään työstä jatkossakin. Toivottavasti hyvä yhteistyö jatkuu. Kiitos. Ernst, olkaa hyvä. Meine Damen und Herren. Hyvät kollegat, varmaankin täytyy sanoa, että nyt on korkea aika, että Bulgaria ja Romania kuuluvat täysimääräisesti Schengenin alueeseen. Muistakaa se, että sisärajavalvonnan poistaminen ja liikkuvuuden takaaminen on yksi keskeisimmistä Euroopan unionin saavutuksista. Ja tästäpä syystä en oikein voi ymmärtää tätä eräiden jäsenvaltioiden, kuten Saksan niin sanottua sulkupolitiikkaa vedoten korruption taisteluun, pakolaisvirtojen hillitsemättömän kasvun vastainen taistelu ja niin poispäin. Sitä en voi ymmärtää. Tämä on aika vaarallista peliä, mitä Bulgarian ja Romanian kanssa käydään kollega Kelion kanssa olemme alusta asti sanoneet, että jokaiseen jäsenvaltioon sovelletaan samoja määräyksiä. Ja me olimme valiokunnassa tyrmistyneitä siitä, että neuvosto kohteli parlamenttia tällä tavalla, eikä antanut meille mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin. Tämä kannanotto on positiivinen ja toivottavasti Schengen jäsenyys toteutuu eikä jäädä odottamaan syyskuuhun asti. Ja Bugaristilainen journalisti kollega Fatima totesi, että romanialaiset ovat euforistisia kansalaisia. He katsovat Euroopan suuntaan haluten saavuttaa EUn standardit ja tasot. Ja jos heille nyt käännetään selkä, niin se johtaa kyllä EU-skeptiseen asenteeseen ja sitä emme missään nimessä voi toivoa. Kiitoksia. Morgetsio minuutti. Kiitoksia. 4.2 artiklassa Schengenin liittymisasiakirjassa sanotaan, että arviointimenettelyn jälkeen kun Schengen-säännöstöä toimitetaan, on, tämä, tämä arviointi on keskeinen ennen kuin komissio tekee päätöksen näistä rajavalvonnoista. Me olemme sitä mieltä, että olisi kiireellistä arvioida tilanne nyt sellaiseksi, että, että Romanian ja Bulgarian kautta ei ole äh, riittävästi varauduttu siihen, että sieltä ei tulisi epätoivottavia elementtejä. Maailma ja meri, äh, rajojen valvonnasta on puhuttu. Näistä maista tulee paljon laittomia siirtolaisia. Ehdotan, että keskeytämme menettelyn, jonka kautta Romania ja Bulgaria liittyisivät Schengenin alueelle, alueeseen ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti, ottaen huomioon myös se valtava paine, joka kohdistuu näiden kahden maan rajoille. Niistä tulee todella unionin Euroopan unionin laittomasti pyrkivien todellinen pääsyaukko. Van Stop, puolitoista minuuttia. Puhemies, Bulgaria ja Romania eivät todellakaan täytä Schengen-vaatimuksia. Ne ovat korrupteituneita maita. Ehkäpä kollega Malmström tulkitsee Schengenin säännöstöä idealistisesti. Ja täällä vain vedotaan siihen, että olisi hienoa, jos Bulgaria ja Romania liittyisivät Schengeniin, mutta sehän on aivan lapsellisen naivi ajatus. Bulgaria ja Romania ovat jo pitkään ilmoittaneet, etteivät he kykene vastaamaan Schengenin haasteisiin. Ja monemmissa maissa korruptio on jokapäiväistä elämää. Bulgaaria on asteikolla 1-10 saavuttanut tason 3,7 ja Romania 3,6, joten emme me voi missään nimessä hyväksyä sitä, että nämä maat liittyvät nytten Schengeniin. Tammikuussa ja anteeksi, tammikuussa noin kymmenen bulgaarialaista äh, rajavartio- ja tulliviranomaista pidätettiin korruptiosyytteistä johtuen. Ja vastaavanlaisia tapauksia on ollut äh, havaittavissa useampia, ja tätä me emme missään nimessä voi hyväksyä. Tahtoa tietenkin voi olla vaikka kuinka paljon, mutta meidän täytyy olla realistisia. Bulgaria ja Romania eivät kykene täyttämään nyt eikä tulevaisuudessakaan Schengenin määräyksiä. Kiitoksia. Kovacev, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Haluaisin kiittää herra Kuelio tästä objektiivisesta arviosta Bulgarian, Romanian pyrkimyksistä ja saavutuksista. Näin olemme saaneet tuen mietinnölle. Näiden maiden liittymisen arviointi perustuu samaan pohjaan kuin kun se käynnistettiin 2007. Todettiin, että kunhan tekniset kriteerit täyttyvät, niin maat voivat 2011 liittyä alueeseen. Tämä on tosiasia. Neuvoston asiantuntijoiden arvio on yksiselitteinen. Bulgarian ja Romania täyttävät jäsenyyskriteerit. Kaikki muu riippuu vain joidenkin jäsenvaltioiden kotimaan politiikasta. Meidän pitäisi oikeastaan ulkoisen rajoja nyt suojella paremmin niin, että voisimme myös takaisintosopimuksia eteläisten naapurin kanssa solmia. Me tiedämme, että eteläisessä Euroopassa on valtavat maahanmuuttopaineet ja varsinkin nyt tämä on tärkeää, kun kansalaiset pelkäävät, että laiton maahanmuutto voi vaarantaa meidän sosiaaliset saavutuksemme ja meidän turvallisuutemme. Tarvitsemme myös tehokasta työtä, kuten Italiassa ja Maltassa, emme voi noudattaa kaksinaismoralismia. Jos haluamme uusia määräyksiä, niiden pitäisi koskea kaikkia jäsenvaltioita, yhtä lailla vanhoja kuin uusiakin. Hyvät kollegat, Bulgaria ja Romania ovat tehneet oman osansa työstä. Nyt Tämä työ jatkuu tästä eteenpäin. He ovat kovasti ponnistelleet voitakseen myös torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Minulle olisi paljon parempi, jos voisimme suojella yhtä lailla rajoja muualla kuin Bulgar, Romania ja Mustameren alueella suojelevat rajojaan. Me tiedämme, mitä me olemme tekemässä. Me haluamme lisätä turvallisuutta Schengen-alueella Siksi neuvoston on tehtävä nyt päätös siitä, että Romania ja Bulgaria voivat liittyä Schengen-alueeseen jo tämän vuoden aikana syyskuussa. Tukekaamme Erä Kueljun pyrkimyksiä, lähettäkäämme neuvostolle selkeä viesti siitä, että jotta ulkoiset rajamme olisivat turvallisempia ja kansalaiset olisivat turvallisempia, meidän Bulgarian täytyy liittyä Schengeniin. Benova, yksi minuutti jednou zo základných slobôd a výdobytkov občanov členských Kiitoksia, hyvät kollegat, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. E, liikkuvuus on yksi perusoikeuksista. Sosiaalisten demokraattien nimissä haluaisin tukea sitä, että Romania ja Bulgaria liittyisivät Schengen-alueeseen. Arvioin, valvontarvioinnit ja valvonnan tarkistukset ovat olleet myönteisiä. Olen kuitenkin aika järkyttynyt kollegoiden lausunnoista, jotka edustavat maita, jo, joihin tulee laitonta maahanmuuttoa, ja he hyökkäävät näitä kahta maata vastaan. Romania ja Bulgaria ovat kuitenkin Euroopan unionin täysjäseniä, ja heihin on, on sovellettava samoja sääntöjä kuin kaikkiin muihinkin. Jos meidän on tehtävä päätös Bulgarian ja Romanian liittymisestä huomenna, toivoisin, että että teidän asenteenne olisi tasa-arvoinen. Kiitoksia. Iltsev, yksi minuutti. Herra puhemies, meidän täytyy nyt saattaa arviomme päätökseen Bulgarian ja Romanian valmiudesta liittyä Schengen-alueeseen. Me onnistumme tässä, koska herra Kuelion mietintö on, on menestyksellinen. Parlamentin arvion täytyy myös vastata lipevaliokunnan myönteisiä käsityksiä. Bulgarian ja Romanian kansalaiset kuulevat siis, että toimielimet ovat nyt hoitaneet oman hommansa. Niin Schengen bulevarilla voidaan näyttää vihreää valoa. Huolimatta vaikeista keskusteluista emme voineet tämän kokeilun muuttaa noin vain Schengen-jäsenyyskriteereitä. Näiden maiden hallitusten täytyy nyt miettiä, mitä niiden vielä täytyy tehdä asian hyväksi. Ja tässä ei enää voida odotella. Mitkä ovat tällaiset motiivit? Pelkoa, varovaisuutta tai pettymystä? Toivottavasti sisä- ja oikeusministerit ovat yhtä vilpittömiä kuin me olemme näiden keskustelun aikana olleet. Yksi minuutti herra Kovalla. Kiitoksia puhemies. Minulla on sellainen vaikutelma, että kun parlamentissa keskustelemme tästä, ajattelemme erityisesti imagomme puolustamista – Joskus luodaan jopa rajoja EUn sisälle. En usko, että mitenkään voitaisiin perustella sitä, että viivyteltäisiin Bulgarian ja Romanian liittymistä Schengenin alueeseen. Meidän on torjuttava kaikki pyrkimykset rajoittaa Euroopan kansalaisten vapaata liikkumista. Tämä keskustelu osoittaa, kuinka repeytyneitä olemme Euroopan unionin sisällä. Joskus argumentit ovat hyvin keinotekoisia Bulgaria ja Romania vastaan. Ihmiset ovat vastuussa siitä, mitä he tekevät. He ovat vastuussa Euroopan rakenteidemme murskaamisesta. Kiitoksia. Batson yksi minuutti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Me tiedämme, että kun Schengen vahvistaa ydintä, niin sitten halutaan myös laittaa se, koska Bulgaria ja Romania, täällä on 9000 romania, bulgarissa romanissa, jotka haluavat lähteä maasta. Kun voivat vapaasti liikkua Schengen-alueella, niin moni varmasti väistämättä tulevat Britanniaan käytäkseen hyväksen meidän avoketista järjestelmäämme tai asuntojärjestelmäämme, kuten moni muukin aikaisemmin. Ehkä yrittelijät kansalaiset halusivat tavata romanit, kun tulivat Kalekin ja Heathrow, kun antavat omat osoitteensa, niin voivat mennä meidän pääministerin tai ministeriöiden koteihin tai niiden parlamentin jäsenten koteihin, jotka tämän puolesta ovat. Tai sitten he tulevat meidän nurmikoillemme karavaanettensa kanssa ja nauttimaan EUn jäsenyydestä. Klais, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Herra puhemies, kiitoksia. Nyt parlamentti näyttää kyllä huonomman puolensa, jos se hyväksyy Bulgaarian ja Romanian Schengenin alueeseen. Erinäiset jäsenvaltiot vastustavat ajatusta ja syitäkin löytyy vaikka millä mitalla. Ja kun katsotaan Europolin viimeaikaisinta rikollisuuteen liittyvää kertomusta katsotaan, niin Albania, Turkki, ja entinen Neuvostoliitto olivat ne pahimmat maat ja meidän täytyy myöskin pohtia sitä, minkälaisia vaikutuksia Balkanin maille myönnettävät viisumivapaudet olivat. Turkin kautta tapahtui vaan laiton maahanmuutto tulee lisääntymään, kun Bulgaria liittyy Schengen-alueeseen? Ja miten komissio aikoo taistella tätä ilmiötä vastaan? Tuskinpa yhtään millään tavalla. Millä tavalla yritetään välttää uusia ongelmia, jotka liittyvät romaanien laittoman maahanmuuttoon ja heidän aiheuttamaan rikollisuuteen. Ei mitään. Romanian ja Bulgarian kansalaisista osa varmaan tulisi hyvin aikein Schengenin alueelle ja he varmaankin ymmärtävät, että kaikkia muita eurooppalaisia on suojeltava järjestäytyneeltä rikollisuudelta ja laittomalta maahanmuutolta, vaikka he eivät itse olisikaan niitä pahantekijöitä. Kiitoksia. Marinescu, kaksi minuuttia. E Schengen Kiitoksia puhemies. Romanian liittyminen Schengen-alueeseen on hanke, joka on edellyttänyt valtavia rahoituksellisia ja inhimillisiä ponnisteluja. Se on erittäin tärkeää geopoliittisesti. Romania, Romania on investoinut yli miljardi euroa tähän hankkeeseen ja tulokset ovat myönteisiä. Sen on nähty kaikissa arviointikertomuksissa. Olemme täyttäneet kaikki Schengenin säännöstön ehdot. Romanialla on yksi Euroopan unionin pisimmistä ulkorajoista ja se on kehittänyt aivan kaikkein modernimman rajavalvontajärjestelmän järjestelmän. Se on tehnyt yhteistyötä Frontexin kanssa. Frontex-operaatiot Kreikassa ovat Romanian tukemia. Romania on toiseksi suurin järjestelmän tukia Saksan jälkeen. Meillä on kumppanuuksia jäsenvaltioiden kanssa, kuten Saksan ja Hollannin kanssa maahanmuutto- ja turvapaikkamekanismin osalta laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjuntaa seurataan kaikkein modernimmilla tekniikoilla. Meillä on aivan ainutlaatuisia eh, sovelluksia, joilla eh, käsitellään siis yksi ja siksi kaksi tietoja. Merirajan valvontajärjestelmä on eh, paras käytäntö. Viranomaiset kiinnittävät erityistä huomiota korruption torjuntaan. Tulokset osoittavat, että Romanialla on institutionaaliset riittävät eh, kapasiteetit ja poliittinen tahto, jonka kautta voidaan päästä näihin oikeudenalan tavoitteisiin. Uskon, että eh, Schengenin liittyminen ei ole mikään lahja Romanialle, vaan se merkitsee, että tunnustetaan Romanian ponnistukset ja näin voidaan selvästi vahvistaa unionin ulkoraja turvallisuutta. Kiitokset herra Kodio ja onnittelut tästä asiasta. Kiitoksia. Fajon, minuutti. Lepa. Bulgaria ja Rumunia sta isponili postavljene pogoje. Kiitoksia. Bulgaria ja Romania täyttävät nyt ehdot liittyäkseen Schengen-alueeseen. Emme voi sallia sitä, että poliittiset argumentit lykkäävät niiden liittymistä äärimmäinen retoriikka, jota äärioikeisto nyt pitää yllä ulkomaalaisvihamielisyyden nimissä vahvan Euroopan puolesta ei saa jatkua. Meidän täytyy estää se ja antaa mahdollisuudet taloudelliselle kehitykselle noissa maissa. Emme voi hyväksyä, että jäsenvaltiot haluavat jälleen nostaa sisäisiä rajoja, estää kansalaisten liikkuvuutta, vaikka se on yksi keskeisiä vapauksia Euroopan unionissa. Schengen-alueen laajentaminen tarjoaa kaikille kansalaisille näitä etuja. Näin olemme osoittaneet, että integraatio on edelleen elossa ja voi hyvin. Ja Eurooppa menee eteenpäin antaa mahdollisuuksia kansalaisilleen. Campbell, minuutti. Puhemies, ehkä paikkani on muuttunut, mutta kantani EUn suhteen ei ole muuttunut. Kun puhumme Schengenistä, niin ECR on ollut sitä mieltä, että jäsenvaltiot ja Schengen-maa, Sveitsi päättävät näistä asioista, mutta rajojen sulkeminen Ranskaan ja Italian toimesta osoittavat, että tilanne on hankala. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia vaikutuksia Bulgarian ja Romanian liittymisellä Schengenin alueeseen olisi. Me tiedämme, että monet laittavat maahanmuuttajat pääsisivät helposti eri alueille koko Euroopan unionin alueella. Eli tämä esillä oleva ehdotus menee kyllä nyt liian pitkälle. Kiitoksia. Bizzotto, minuutti. Eurooppa teeskentelee, ettei mitään tapahtu. Europolin vuoden 2011 kertomus järjestäytyneestä rikollisuudesta kertoo, että Romanian ja Bulgarian liittymisen jälkeen Turki, Venäjä ja Albanian rikolliset voivat levittää kaikkialla Eurooppaan. Ja e, Turkin laillinen muutto tulee lisäämään myös huumekauppaa ja ihmiskauppaa. Se voisi johtaa myös siihen, että Bul- Bulgarian ja Romanian romanit voivat lisätä kauppaansa Euroopan päin. Tur- Turkin, äh, Turkin kautta tulee lisää huumeita ja ihmiskauppaa Euroopan päin. Eurooppa, haluaako Eurooppa nyt todella tehdä tällaisen lahjana järjestäytyneelle rikollisuudelle. Pohjoinen liitto tulee vastaustamaan tätä huomenna tämän äänestyksen hyväksymillä järjestäytynyt rikollisuus pääsee suoraan Euroopan ytineen. Edustaja Gal, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, olen iloinen siitä, että huomisen äänestyksen myötä hyväksymme Koelion mietinnön annamme selkeä viesti niin, että Romania ja Bulgaria ovat valmiit liittymään Schengen-alueeseen, joka on yksi kaikkein suurimpia saavutuksia Euroopan unionissa. Tämän myötä historiallisista syistä tällä on vielä suurempi merkitys, että Vapaasti noittimatta ihmiset voivat liikkua Euroopassa. Se on erittäin tärkeää myös kansallisessa keskustelussa huomioida, että Romania ja Bulgari täyttävät nyt samat edellytykset, joita on vaadittu muutakin liittymiseksi. Siis ei tässä tarvita mitään uusia vaatimuksia enää Romanialle ja Bulgarialle asettaa verrattuna siihen, mitä muut ovat täyttäneet. Me nimittäin Tämä veisi perustaa pois myös Schengen-säännöstöltä. Viime kuukausien tapahtumat osoittavat erittäin hyvin, että me joudumme puolustamaan myös tuon Euroopan kolkan rajoja vielä tehokkaammin. Tämän lisäksi ei voida ruveta tekemään pelkästään lehmänkauppoja ja alistaa Schengen-alueeseen liittyminen muille äh, mekanismeille ja valvonnalle. Se ei ole yhteisen edun mukaista. Lopuksi kiitokset Carlos Coelho rakentavasta yhteistyöstä. Näiden myöntysten ansiosta olemme saaneet aika hyvän tuloksen. Kiitos myös puheenjohtajalta Unkari, joka on tehnyt paljon tämän eteen töitä. Head, yksi minuutti. Huomenna me äänestämme siitä, pitäisikö Romanian ja Bulgarian osallistua Schengen-yhteistyöhön. Minulle ja sosiaalipuolet on aivan itsestään, että kaikki maat eu jotka täyttävät kaikki tavoitteet, voivat siihen osallistua. On totta kai tärkeää niin ikään, että meillä on tiukat tavoitteet Schengeniin liittymisellä, mutta niiden pitää olla samoja objektiivisia kriteereitä, jotka koskevat kaikkia muu on pelkästään poliittista tekopyhyyttä. Asetut, jotka tarjonneet kuitenkin Turman ja Bulgaria täyttävät ehdot, ja siksi on mielestäni itsestään selvää, että he voivat liittyä Schengeniin. Täällä on paljon esitetty vastalauseita korruption vuoksi molemman maan kohdalla. Ja, tot, ja sanotaan, miten sitä voidaan torjua Schengen järjestelmässä. Siellä Malmström esitti tänään paketin, että voidaan torjua korruptiota niin, että voidaan edelleen työtä jatkaa. Totta kai se koskee koko unionia, eikä pelkästään Romaaniaa ja Bulgaariaa. Yhtä lailla täytyy myös torjua järjestäytyneen rikollisuutta. Se edellyttää lisää yhteistyötä, ei enemmän suljettuja ovia. Kiitos. Kiitos Jakolino. Jakolino, seuraavaksi puolitoista minuuttia. Signor Presidente, signora Commissione. Puhemies, hyvä komission jäsen. Schengen on erittäin arvokas perintö. Meidän on suhtauduttava hyvin myönteisesti näihin tuloksiin. Näin maiden kansalaiset voivat hyötyä tästä tärkeästä välineestä myös Bulgariassa ja Romaniassa Schengeniä vahvistetaan, on vahvistettava edelleen. Jos jonkinlainen todistus eurooppalaisesta sivilisaatiosta on, se on juuri tämä Juuri Schengenin alue konkretisoi nämä periaatteet. Schengenin säännöstö on keskeinen väline toimintaa varten. Olen varma siitä, että 24.6. neuvosto menee siihen suuntaan, että vahvistetaan luot, monipuolista luottamusta jäsenten välillä. Siirrytään hallitusten välisestä menettelystä. menettelyyn. menettelyssä on tärkeää, niin kuin Malmström sanoi, aivan samana totta, että Schengenin hallinnossa tarvitaan lisää yhteistyötä ja myös päivitystä, avoimuutta ja vuoropuhelua. Bulgaria ja Romania ovat nyt täyttäneet nämä kriteerit. On hyvä, että turvallisuus ja yhteistyö vapaa liikkuvuus on saatu mahtumaan yhteen tekstiin. Kiitoksia. Jottava minuutti. Групата Шевал определи 1300-километровата българска граница за сигурна... Kiitoksia oikein paljon. Tätä pitkää rajaa on pidetty turvallisena rajana ja live-valiokunta suosittelee näiden kahden maan liittymistä Schengen-alueeseen ja haluaisin kiittää kaikkia panoksistanne. Meidän ei tulisi ottaa käyttöön uusia kriteereitä, jotka vääristäisivät tilannetta. Me olemme ottaneet Schengenin alueen käyttöön taistelussa korruptiota ja rikollisuutta vastaan, ja nyt meidän täytyy vain varmistaa, että järjestelmä toimii. Me tiedämme, että Äh, Bulgariskin ministeri on joutunut eroamaan ongelmien takia, mutta haluaisin kuitenkin onnitella komissaari Malmströmiä tästä korruptiovastaisen taistelun paketista. Bulgariaa ja Romaniaa ei voida syyttää ratkaisemattomista turvallisuuspoliittisista ongelmista. Laittomat maahanmuuttajat, jotka tulevat Afrikasta, populismi, talous- ja rahoituskriisi ja niin poispäin. Kukaan Euroopassa ei ole kiinnostunut tämän tyyppisestä toiminnasta, joten meidän tulisi todellakin tukea kollega Kolien mietinnön hyväksymistä. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Haluaisin onnitella kollegani Carlos Kuel, joka on tehnyt todellakin kultasepän työtä. Tiedän, että se oli monimutkaista. Bulgaria ja Romania ovat ponnistelleet merkittävästi vahvistakseen rajavalvontaansa ja onnistuneetkin siinä. Olipa sitten kyse poliisiyhteistyöstä tai oikeuslaitosyhteistyötä, tietosuojasta, viisumipolitiikasta tai ilmarajojen, merirajojen tai maarajojen suojelemisesta. Tässä on selvää edistystä saatu. Kaikki tekniset edellytykset on täytetty. Voimme vain todeta, että näin on. Bulgaria ja Romani, Romania pystyvät näin Schengen-säännöstä täytäntöön panemaan teknisesti ja henkilöstönkin kannalta. Tämän lisäksi, jos nyt ole mitään estettä Schengenin laajentamiseen, niin meidän täytyy kuitenkin muistaa suositukset, joita kummallekin maalle on tehty. Toivottavasti niitä noudatetaan tarkasti Bulgarian, Kreikan ja Turkin rajoilla, kuten tiedätte. Keskinäinen luottamus Schengenin alueella edellyttää, että kaikki kunnioitat omia velvoitteitaan. Jos yksi osapuoli ei velvoitteita noudata, niin koko järjestelmä kärsii. Minä todella toivon, että sopimus saada aikaan neuvostossa, että he saavat nauttia etuoikeudesta Schengen-alueella. Ja me teemme myös tämän päätöksen täällä täysistuntosalista ja vielä bravo herra Kuelio mietinnöstä. Kiitos herra puhemies, kiitoksia herra komission jäsen. Kirje Dansila, minuutti. Domnule președinte, Consider că statele care și-au exprimat... Kiitoksia puhemies. Olen sitä mieltä, että ne maat, jotka ovat äh, suhtautuneet varauksellisesti Romanian ja Bulgarian Schengenin liittymiseen, niiden ei pitäisi unohtaa, että tämä on juridinen velvollisuus, joka on Romanian ja Bulgarian EU-hun liittymissopimuksessa mukana. Kaikki nämä ähm, maat ovat sen hyväksyneet allekirjoittamana tämän sopimuksen. Euroopan unionin jäsenvaltioiden on myös oltava tietoisia se, sitä, että on niiden edun mukaista, että Romania ja Bulgaria liittyvät Schengenin alueeseen, koska ne voivat tuoda oman panoksensa kaikkien jäsenvaltioiden turvallisuuteen. Schengenin alueen laajentaminen tulee vahvistamaan yhteistä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Euroopan unionin arviointimenettelyllä on todettu, että Romania ja Bulgarian Schengen-järjestelmät toimivat hyvin ja turvallisuuden taso on korkea. Nämä ovat vahvoja argumentteja. Näiden maiden liittymisen myötä kaikki maat voivat päästä eh, tietokonejärjestelmiin, joista nähdään eh, rikollisten liikkumista ja mm, Euroopan unionissa tämä vahvistaa rajavalvontaa. Herra Pirkkiär, kaksi minuuttia. Herra puhemies, kiitoksia. Arvoisa komissaari, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Kaikki tiedämme, että Romania ja Bulgaria ovat tehneet hartiavoimin töitä uusien Euroopan unionin ulkorajojen turvaamiseksi. Molemmat maat täyttävät Schengen-standardit. Objektiivit tutkimukset ovat näin osoittaneet, joten jäsenyys on mahdollinen. Esittelijä kävi itse paikan päällä tarkastamassa tilanteen ja objektiivisesti arvioi tilannetta ja oli kanssamme samaa mieltä. Ja tästäpä syystä voimme hyväksyä tämän mietinnön ja myöskin sen, että molemmat maat hyväksytään Schengen-alueeseen. Mutta Schengenin alue on myöskin luottamuksen alue. Kyse ei ole siitä, että kun liittyy, niin asia on kunnossa, vaan tästä luottamuksesta, tähän luottamukseen täytyy investoida, jotta turvallisuus säilyy pitkällä aikavälillä. Ja tämä pätee kaikkiin, ei ainoastaan näihin kahteen maahan. Ja toivottavasti tämä luottamussuhde säilyy jatkossa, jotta ihmisten vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisällä säilyy erittäin tärkeänä Euroopan unionin saavutuksena. Olen kuitenkin huolissani seuraavanlaisesta tiedosta, josta en voi sanoa, onko se paikkansa pitävä vaiko ei, mutta tänään minulle kerrottiin, että poliisiin tulotasoa leikattaisiin kolmanneksella. Mehän kaikki tiedämme sen, että jos halutaan taistella korruptiota vastaan ja taata poliisivoimille hyvät työolosuhteet, niin kyllähän se edellyttää kunnon palkkausta. Toivottavasti saamani tiedot ovat perättömiä ja Tästäpä syystä meidän tulisi panostaa koko Euroopan unionin ja erityisesti näiden kahden maan turvallisuuteen ja tästäpä syystä olisi myöskin varmistettava, että kyseisten maiden poliisivoimille tarjotaan riittävästi palkkaa ja näin voidaan välttyä korruptiolta. Kiitoksia. Edustaja Papadopoulou, yksi minuutti. Koljon mietinnön mukaan Romania ja Bulgaria eri arviointien mukaan ovat riittävän valmiita soveltaakseen Schengenin säädöksiä meri-, maa- ja ilmarajoilla. Nämä maat noudattavat edellytyksiä, joita sovelletaan muihin jäsenvaltioihin niin, että ne ovat voineet liittyä Schengenin alueeseen. Tukemalla näiden maiden liittymistä osoitamme olevamme solidaarisia ja tuemme eurooppalaisia ihanteita ja vahvistamme vapaata liikkumista alueellamme tekemällä siitä vahvempaa. Joitakin kysymyksiä tässä kuitenkin on liittyen suurempiin maahanmuuttajavirtoihin, erityisesti Bulgarissa ja Kreikassa. Nämä ovat nykyhaasteita koko Euroopan unionille, kaikille jäsenvaltioille. Niiden on löydettävä eurooppalaisia kokonaisvaltaisia lähestymistapoja, joiden kautta voidaan vahvistaa ulkorajoja. On vahvistettava Frontexia, on myös toimittava solidaarisesti ja tuettava Etelä-Euroopan maita, jotka joutuvat kantamaan suuremman taakan tässä suurten siirtolaisvirtojen kysymyksessä. Meidän kaikkien vastattava tähän haasteeseen. Kiitos. Kalfin yksi minuutti. Госпожо комисар, участието Puhemies, hyvä komission jäsen schengen alueen osallistuminen edellyttää vastuuta. Romanian ja Bulgarian täytyy liittyä Schengenin kantaakseen oman vastuunsa muiden jäsenvaltioiden lailla niin, että varon yhteisiä ulkorajoja suojella. Kyllä Schengen-aihe on arkaluontoinen kysymys. Tästä on käyty paljon keskusteluja. Maahanmuuttovirrat Pohjois-Afrikasta eivät ole mitenkään helpottaneet tätä keskustelua. Totta kai ongelmat eivät ratkaisu sillä, että Romania ja Bulgaria eivät liitty alueeseen. Päinvastoin meidän täytyy noudattaa yhteisvastuun tunnetta maahanmuuttopolitiikassa niin, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana. Se on tarpeen. Siksi Romania ja Bulgaria eivät pelkästään voi kantaa tätä vastuusta, vaan heidän täytyy kantaa vastuutaan ulkorajojen valvonnassa. Komission jäsen Malmström viittasi myös vastuuseen ja luottamukseen. Todellakin kummallakin hallituksella on annettava mahdollisuus tähän. Plamma, yksi minuutti. Thank you, Chair. Herra puhemies, kiitoksia. Arvoisat kollegat, toteaisin, että kuukausi sitten kävin Brysselissä autolla ja Unkarin rajalla oli rekkajonoja vaikka kuinka pitkiä. 87 kappaletta Ranskasta, Italiasta, Tanskasta, Unkarista ja ne kuljettivat tavaroita, joita siellä haluttiin, mutta rajan ylitys ei hoitunut kovinkaan nopeasti ja siitä nyt ei ole hyötyä koko Euroopan unionille, joten tästäpä syystä onkin tärkeää, että kyseiset maat voivat liittyä Schengenin alueeseen. Siitä on hyötyä koko Euroopalle, koska meidän täytyy uudestaan rakentaa kansalaisten luottamusta Euroopan unionin ja sen toimielinten toimintaan. Arvoisa komissaari, totesitte, että Schengen on tärkeä kaikille kansalaisille, mutta siitä on hyötyä juuri vahvempaa unionia rakennettaessa. Minä vakaasti uskon, että huomenna Euroopan parlamentti hyväksyy tämän mietinnön ja mitä pikimiten neuvostokin tulee toimimaan samassa hengessä. Kiitoksia. Okay, no niin, hyvät kollegat. 16 puheenvuoropyyntöä on keskustelussa ilman puheluetteloa. Poikkeuksellisesti Ota ne kaikki, mutta vain yksi minuutti ole pahoillani, että kun minuutti tulee täyteen, niin katkaise mikrofonin. Näin voimme saattaa tämän keskustelun päätöksen ajoissa. Seur. Sokor, yksi minuutti. Koelo jelentés megállaptja mind románia mind bulgária bizonytotta hogy kellően fel. coelho toteaa että sekä bulgaria että romania ovat riittävän valmistautuneita toteuttamaan Schengenin säännöstöä. Näiden kahden maan liittyminen Schengenin alueeseen ei ole vielä päivämäärältä varmaa, koska jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että että vaikka että, että tämä liittyminen voisi aiheuttaa hankaluuksia Schengenin alueelle. Haluaisin kiinnittää kollegoiden ja neuvoston huomion tiettyihin asioihin, jotka tulevat vi- vaikuttamaan 30 miljoonan kansalaisen päivästä elämää. Raja, rajatarkastusten poistaminen on ollut suuri menestys EU-ssa. Nyt Romania ja Bulgariakin pyrkivät tilanteeseen, jossa heidän kansalaisensa voisivat hyötyä kaikista oikeuksista. Bulgaria ja Romania voisivat vielä tänä vuonna liittyä alueeseen. Tämä olisi erittäin vahva merkki. ja tu dnes stojím preto aby som jednoznačne podporila vstup. Kiitos. Minä haluaisin aivan ehdoton tukea Romanian ja Bulgarian liittymistä Schengen-alueeseen. Kuelio mietintö osoittaa varsin hyvin, että maat ovat valmiita, ne ovat täyttäneet kaikki ehdot. Bulgaria ja Romani ovat unionin jäsenvaltiota jo neljän vuoden ajan. Ehkäpä kollegat eivät ole sitä vielä huomanneet muutamat rasistiset kommentit, joita on kuultu Euroopan kansalaisilta näitä maita kohtaan, ovat huolestuttavia mielestäni. En ole aivan varma, mitä ihmiset oikeastaan pelkäävät. Miten mukaan tulee maahanmuutto-ongelmia, kun on kyse Euroopan unionin kansalaisista, jotka liikkuvat to- jäsenvaltiosta toiseen? Meillä on perusperiaatteita Euroopan unionissa, muun muassa yhdenvertaisuus. Muuten viedään periaatteeltakin kokonaan pohjaa. Herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Kun Bulgaria liittyi unionin jäsenmaaksi, niin seuraava vaihe olisi tietenkin jäsenyys Schengen-alueessa – Romania ja Bulgaria ovat täyttäneet nämä tekniset haasteet ja meidän täytyy todellakin soveltaa samoja standardeja kaikkiin jäsenvaltioihin. Kaikkia tulisi kohdella tasavertaisina, koska muuten se olisi pelkkää syrjintää. Monilla jäsenvaltioilla on korruptioongelmia. Me joudumme taistelemaan sitä vastaan. Neljässä neljä viidestä EUn kansalaisista pitää omassa maassaan korruptiota ongelmana. Onhan meillä olemassa myöskin maahanmuuttoon liittyviä ongelmia, mutta meidän täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja näihin ongelmiin. Panie przewodniczący, mówi się... Herra puhemies, Euroopan unionissa olemme kuulleet paljon rahoitus- ja talouskriisistä – nyt tämän Schengen-keskustelun myötä ihmiset puhuvat myös perusoikeuksista ja uhkista perusoikeuksien kohdalla. Mitä nyt on nähty Italiassa, Ranskassa, Tanskassa, saa minut uskomaan, että tämä on hyvin selkeä viesti, jonka meidän täytyy lähettää. Siis täytyy lähettää viesti, että me haluamme säilyttää Schengenin vahvistaa, laajentaa sitä. Me haluamme säilyttää avoimen Euroopan. Me voimme kyllä selvitä kriisistä. Kun Tanska halusi ottaa rajavalvonnan uudelleen käyttöön, niin iloinen, että komissio toimi hyvin nopeasti. Se antoi lausunnon hyvin nopeasti yhteisestä turvapaikkapolitiikasta. Me saa viivästyttää tätä. Kiitos Pasku, jäänä Today the Schengen arrangement is under strong pressure. Schengenin kohdistuu suuria paineita, erityisesti kun katsotaan Pohjois-Afrikan virtoja. Ja nyt on jo poikkeusjärjestelyjä otettu käyttöön ja jotkin maat yrittävät suojella omia intressejään, mutta eivät kuitenkaan ole valmiita tunnustamaan sitä, että Bulgaria ja Romania olisivat valmiita liittymään Schengenin alueeseen. Mutta ilmeisesti pelisääntöjä muutetaan ja siitä kärsivät Bulgaria ja Romania. Ja tästäpä syystä olenkin valmis tukemaan mietintöä. Esittely on tehnyt erinomaista työtä, mutta kaikista huolimatta en voi hyväksyä sitä, että suosituksen lähdetäisiin nyt muuttamaan. Kaikista huolimatta tämä uusi ehdollisuus ei todellakaan voi johtaa hyvään tulokseen, mutta toivottavasti olin tässä suhteessa väärässä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Me nyt olemme tarkastelemassa mietintöä, joka on erittäin tasapuolinen ja me tiedämme, että Romania ja Bulgaria täyttävät tekniset ehdot Schengenin liittyäkseen. Arviointitekstit osoittavat, että Romania on jopa hyvien käytäntöjen esimerkkinä ollut joissakin kysymyksissä. Minä olen vakuuttunut siitä, että Romanian ja Bulgarian liittyminen Schengenin ei mitenkään vie pohjaa rajaturvallisuudelta. Päinvastoin liittyminen lisää rajaturvaa Euroopan unionissa. Me puhumme luottamuksesta, mutta miten voimme puhua luottamuksesta, kun jotkut jäsenvaltiot muuttavat yhtäkkiä pelin sääntöjä, lisäävät uusia määräyksiä Schengenin liittymiselle. Näitä kriteereitä, joita varten Rumanian ja Bulgarin kohdalla ei ole sovellettu muiden maiden kohdalla. Me haluamme tasavertaisen kohtelun meidän maittemme kohdalla, objektiivisen arvioinnin samojen kriteereiden pohjalta. Euroopan parlamentin täytyy tällainen viesti lähettää. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc eh, și domnului raportor care, iată, a elaborat un raport extrem. Kiitoksia kovasti puhemies Herra Coelho on laatunut erittäin tärkeä mietinnön, joka on myös hyvin vaikea mietintö, koska on hyvin erilaisia kantoja tässä aiheessa, siis Bulgarian Romanian liittymisestä Schengen-alueeseen. Hyvät kollegat, minä toivon minäkin, että voimme kiittää niitä ihmisiä, jotka ovat ymmärtäneet sen, että Euroopan unionin laajentuminen perustuu arvoihin. Romanian ja Bulgarian liittyminen Schengen-alueeseen on osa tätä vastuuta ja vastuun kantamista kuten nämä maat suostuivat siihen vuonna 2004, että täyttävät ehdot. Ja tämä on nyt nähty myös Euroopan unionin laatimassa arviointikertomuksessa. Olen keskustellut tässä tänään erään kollegan kanssa, joka tulee toisesta maasta, joka on eri kannoilla Romanian ja Bulgarian liittymisen kohdalla. Minä kysynkin häneltä, miksi hän vastustaa. Ja vaikuttaa siltä, että kun ehdot kyllä täyttävät, mutta politiikka on edelleen kiintalaista. Salavrakos. Salavrakos, yksi minuutti. Kiitoksia herra puhemies. Euroopan unionin uskottavuus perustuu siihen, että kaikkiin sovelletaan samoja kriteereitä. Ja tästäpä syystä Romanian ja Bulgarian liittyminen Schengeniin on pakon sanelema asia. Meidän täytyy soveltaa samoja määräyksiä kuin aikanaan, kun muita jäsenvaltiota liittyi Schengenin alueeseen. Olen tyytyväinen kollega Koelion mietintöön ja hän ehdottaa, että Bulgaarian tulisi toimia vielä ponnekkaammin yhteistyössä Kreikan kanssa – jotta voidaan välttyä laittoman maahanmuuttoon liittyviltä ongelmilta. Herra puhemies, Dublin 2 sopimus on olemassa ja Frontexin täytyy toimia sataprosenttisesti Kreikassa. Kiitoksia. No, äh, Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari. Me tiedämme, että me emme saa antaa mahdollisuutta hyvän hyvinvointivaltion eri järjestelmien hyväksi käyttöä ja meidän täytyy varmistaa, että standardit ovat mahdollisimman korkealla tasolla. Jos tiedot pitävät paikkansa, että uusissa maissa, kuten Bulgarissa ja Romaniassa, nämä standardit eivät ole riittävän korkealla, niin silloin ongelmiin kyllä ajaudutaan. Meidän täytyy taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Kun puhutaan turvapaikkapolitiikasta, niin kyllä Tanska on toiminut mallikkaasti ja tästäpä syystä komissio on toiminut hyvin tiukasti puhuttaessa rikollisuuden vastaisesta taistelusta. Tietenkin me voimme käyttää avoimia unionin sisäisten maiden välisiä rajoja, mutta vain ainoastaan mikäli ulkorajat ovat turvalliset. Kiitoksia. Kiitoksia herra puhemies. Kaikki, jotka ovat seuranneet tilanteen kehittymistä, niin tietävät oikein hyvin, että Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengenin alueeseen on aiheuttanut Alankomaissa melko kiivasta keskustelua. Meillä on olemassa myöskin eurooppalainen vastuu, ja tästäpä syystä haluaisin esittää komission jäsenelle yhden kysymyksen. Kun katsotaan Schengenin kriteereiden soveltamista korruption vastaisen taistelun yhtenä tekijänä, ja samalla katsotaan Bulgarian ja Romanian rajavartiolaitoksen toimintaa. Sieltähän on tullut laittomia maahanmuuttajia ihan virallisten rajojen yli. Eli kyse on korruptiosta. Ja niin kuin Birker totesi, millä tavalla tulkitaan tätä poliittista tilannetta Romaniassa ja Bulgaariassa – Ilmeisesti ei ole keskusteltu laisinkaan ammattiliittojen edustajien kanssa, joten mikä on näiden neuvotteluiden tulos? Kiitos. Kiitoksia kovasti. Bulgaria ja Romania ovat viimeisten kolmen vuoden aikana tehneet tarvittavan työn liittyekseen Schengen-alueeseen. Ulkorajojen turvallisuuden mittatekot eivät ole kovin selkeitä. Molemmat maat ovat kuitenkin selviytyneet tehtävästä ja kuuluvat siis Schengen-alueeseen nekin huolimatta Pohjois-Afrikan maahanmuuttovirroista. Nyt tärkeää on se, että asiantuntijat harjoitusryhmässä menivät myös paikan päälle Bulgarian ja Romanian ja totesivat, että Schengen edellytykset täyttyvät kummassakin maassa. Minä uskon, että Euroopan parlamentin jäsenet voivatkin äänestää Kuelion mietinnön puolesta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

vain objektiivisia kriteereitä voidaan käyttää Bulgarian ja Romanian kohdalla. Nyt tärkeää on, että saamme huomenna selvän enemmistön, jotta voimme lähettää tämän tärkeän viestin ensinnäkin neuvostolle, että täytyy käydä rakentavaa vuoropuhelua, ottaa huomioon myös parlamentin kantaa. Näin neuvosto voi osoittaa, että se tekee yhteistyötä meidän kanssamme, mutta lähettää selvän viestin myös Euroopan unionin maille ja niiden kansalaisille. Euroopan unioni voi kertoa teille, että, heille, että noudatetaan samoja sääntöjä, samoin tuloksen kaikkien kansan kohdalla. Уважаеми дами и господа, първо искам да благодаря от своя страна на господин Коел за задълбочения доклад Взимам думата, защото опити през казуса за България и Румъния. Herra puhemies, kiitoksia oikein paljon esittelijälle tästä hyvästä tekstistä. Bulgarin ja Romanian tilannetta yritetään käyttää tekosyynä muiden sisäisten ongelmien peittelemiseksi. Me tiedämme, miten aikanaan maan johtajat toimivat. He eivät toimineet väärin, vaan me tiedämme, että silloin vielä Bulgaria ja Romania eivät olleet edes Euroopan unionin jäsenvaltioita. Meidän täytyy muistaa, että kaikkiin täytyy soveltaa samoja sääntöjä. Tämä perustuu EU-sopimukseen ja solidaarisuusajatteluun. Euroopan unioni poikkeaa siitä unionista, joka vallitsi 20 vuotta sitten, mutta jos kyse on Schengenin sisäisestä kriisistä, niin silloin sitä täytyy keskustella eri tavalla. Ja mikäli sääntöjä muutetaan, niin niitä tulisi muuttaa ja soveltaa kaikkiin samalla tavalla. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin onnitella herra Kueljua erittäin tasapainoisesta ja objektiivisesta mietinnöstä. Se perustuu yleiseen mielialaan ja asennoitumiseen useimpien meistä parista, nimittäin että Bulgaria ja Romania ansaitsevat jäsenyyden Schengen-alueella. Emme tietenkään voi syytää maita ongelmista, joita on kaikkialla. Kaikkialla on korruptiota, samantyyppisiä ongelmia on muuallakin ne voidaan kuitenkin ratkaista, kun kaikki 27 maata ponnistelevat yhdessä. Siksi ei ole kyse vain joistakin maista, joita voidaan syyttää näistä ilmiöistä. Romania ja Bulgaria ovat osoittaneet, että ne voivat tehdä työtä yhtenäisen Euroopan hyväksi. Ja mielestäni ne ovat kyllä Schengen-alueen ansainneet. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Uh, Bulgaria ja Romania ovat ilmoittaneet, että he voivat turvata EUn rajat. Ja tästä on kirjallista näyttöä. Romanialaiset ja bulgarialaiset viranomaiset pidätettiin korruption takia. Voiko joku täällä väittää, että etteikö Alankomaissa toimittaisiin samalla tavalla? Romania ja Bulgaria eivät ole kilpailleet Transparency International-palkinnosta, vaan he ovat täyttäneet nämä Schengen-määräykset, kuten muut. Ja jos nyt aiotaan pelin aikana muuttaa pelisääntöjä, niin se voisi olla kyllä sopimusten vastaista laitonta toimintaa, ja joka tapauksessa aivan epäreilua. Kiitoksia. Εξ Επιτροπής, η κυρία Μάλστρομ για δύο λεπτά. Komission jäsen Malmström, Thank you very much. Kiitoksia kovasti herra puhemies. Kiitos tästä hyödyllisestä keskustelusta. Todellakin on selvää tarvetta vahvistaa luottamusta ja uskoa Schengenin vahvistamalla hallintoa, arviointimekanismeja, kuten komissio esittikin jo joulun alla, niin että mukana on enemmän riippumattomia asiantuntijoita. Komissio on lisännyt myös avoimuutta, niin että parlamentti on mukana eri vaiheissa. Me tarvitsemme myös enemmän suoraa ja välitöntä apua jäsenvaltioille syystä tai toisesta. Meidän täytyy selkeyttää, milloin rajavalvontaa tarvitaan vielä lisää. Meidän täytyy totta kai torjua korruptiota. Totta kai Bulgarian on korruptiota, mutta joka ikisessä jäsenvaltiossa sitä on. Komissio esittikin eilen juuri kertomuksensa siitä, miten me haluaisimme vahvistaa korruption torjuntaa. Moni täällä ystävällisesti siihen viittasi. Mutta täällä täytyy tunnustaa toki myös, mitä on saavutettu Romaniassa ja Bulgariassa tähän mennessä, jotta voidaan tekniset ehdot täyttää. Ja se on aivan selkeää ja avointa. Siksi näille maille täytyy antaa selvät mahdollisuudet, selvät puitteet sille, mitä heiltä odotetaan niin, että jäsenvaltiot voivat toivottaa heidät tervetulleeksi Schengen-yhteisöön. Kiitoksia, arvoisa herra puhemies. Kiitoksia, edustaja Jöri. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. Ennen kaikkea haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tun- myönteisesti suhtautuneet Unkarin puheenjohtajan ponnisteluihin. Meille on ollut hyvin tärkeää saada tukea ne viiden viime, viiden viime kuun a- aikana. Tämänpäiväinen keskustelu osoittaa, että Euroopan parlamentin laaja enemmistö kannattaa Romanian ja Bulgarian liittymistä Schengenin alueeseen. Koska nämä maat ovat tehneet kotiläksynsä viimeisten viiden kuukauden aikana, ja vielä jälkiellä olevana aikana tulemme taistelemaan sen puolesta, että tämä asia sanotaan selvästi. Neuvoston on todettava, että kun ajatellaan teknisiä standardeja, Romania ja Bulgaria ovat valmiita liittymään Schengenin alueeseen. Molemmat maat ovat tehneet eh, hyvin vakavaa työtä ja ne ansaitsevat eh, tunnustuksen toimistaan. Keskustelun aikana on useat puhujat ovat esittäneet argumentteja puolesta ja vastaan liittymisen kohdalla molemmat korostivat molemminpuolisen luottamuksen merkitystä. Tästä olen sataprosenttisesti yhtä mieltä. Unkarin puheenjohtajavaltiona on aina pyrkinyt tällaisen luottamuspohjan luomiseen – Olemme pyrkineet siihen monella tavoin. Erityisesti yhteyksillä monempien maiden kanssa olemme seuranneet näiden maiden ponnistuksia, olemme pyrkineet auttamaan niitä, jotta näitä käytäntöjä voitaisiin myös muualle levittää. Olemme olleet myös yhteyksissä jatkuvasti niiden maiden kanssa, joilla oli epäilyjä Romanian ja Bulgarian liittymisen suhteen Schengenin alueeseen. Tämän jälkeen olemme vielä pyrkineet yhteyksien luomiseen ehdokasmaiden kanssa. Ja vuoropuhelua on jatkuvasti käyty paremman keskinäisen ymmärryksen ja luottamuksen lisäämiseksi. Keskinäinen luottamus on yksi Euroopan unionin eh, peruspilareista. Muussa tapauksessa jäsenvaltiot eivät voisi tehdä tarpeellisia päätöksiä. Olemme varmasti vielä prosessien keskellä. Olemme seuranneet tätä viiden kuukauden aikana ja viiden kuukauden aikana eh, nyt tämän viiden jälkeen uskon, että, että pääsemme tulokseen nyt lähipäivinä. Oh olemme järjestäneet eri tyyppisiä kuulemisia ja ponnistelleet ehdokasmaiden kanssa. Olemme pyrkineet tätä kautta vahvistamaan luottamusta. Bulgaria ja Romania ovat osoittaneet olevansa kykeneviä puolustamaan Euroopan unionin ulkorajoja. Näitä ponnisteluja on vielä jatkettava tulevaisuudessakin näissä maissa. Edelleen, vaikka tämä virallisesti ei kuulukaan Schengenin alueeseen liittymisen edellytyksiin, on muistettava vielä yksi mielestäni tärkeä asia, nimittäin Schengenin arviointimekanismi. Tästä komissio antaa kertomuksen heinäkuussa. Siinä käsitellään asioita, joita täälläkin keskustelussa on tullut esille, muun muassa järjestetyn rikollisuuden torjuminen. Tämä ei kuitenkaan kuulu Schengenin säännöstöön. Olemme toimineet niin, että tästä ei tulisi Schengenin alueeseen liittymisen ennalta ehto. Tietenkin se auttaisi keskinäisen luottamuksen lisääntymistä. Se ei CVM-mekanismin monen myönteinen tulos tietenkin helpottaisi Schengenin alueeseen liittymistä mitä tulee sitten ilmapiirin tähän liittymiseen, äh, tämän liittymisen suhteen on, on vaikea sanoa, että, että meillä olisi nyt avoin vastaanottava ilmapiiri. Keskustelun aikana täällä on ollut henkilöitä, jotka ovat sitä mieltä, että, että romaanit. Mm, vyöryvät Eurooppaan, mikäli nämä kaksi maata liittyvät Schengeniin, mutta vapaa liikkuvuus on kuitenkin Euroopan unionin perusperiaate ja pohjan voimassa olevalle politiikalle. Myös Bulgariassa ja Romaniassa se pätee ilma- liikkuminen on mahdollista myös ilman viisumia. Olen, minä olen ylpeä siitä, että olemme saaneet aikaan romanistrategian, jossa on velvollisuus kaikille jäsenvaltioille käsitellä näiden haavoittuvien osien käsit- tilannetta. Pyrkimyksen olisi vähentää syitä tulla Euroopan unioniin. Se, joka kieltää oikeuden heikoimmilta, asettaa meidät kaikki vaaratilanteeseen. Täällä on puhuttu Schengenin järjestelmän uudistamisesta aivan ensi hetkiltä alkaen. Unkarin puheenjohtajavaltio on ottanut tähän selvästi kantaa. Meidän on erotettava toisistaan Schengenin alueeseen liittyminen ja mahdollisesti eh, mahdollinen järjestelmän uudistaminen. Näitä kahta asiaa ei pidä sotkea keskenään. Meidän on pidettävä kiinni vapaan liippuvuuden periaatteesta ja meidän on hyödynnettävä paremmin olemassa olevia välineitä, esimerkiksi ulkoisen, ulkoisten rajojen valvontaa. Eh, tässä yhteydessä teemme yhteyttä Frontexin kanssa ja, ja pyrimme vähentämään Pohjois-Afrikasta tulevaa siirtolaisuuspainetta. Tätä varten työstämme uutta naapuruspolitiikkaa ja lainakapasiteettia äh, olisi lisättävä Euroopan investointipankissa. Nämä delegoitujen säännösten problematiikki on aiheuttanut jotakin viime hetken ongelmia. Meidän olisi katsottava, missä kohtaa tarvitaan parannuksia Schengen-järjestelmässä. Ymmärrämme kyllä, että täällä on ongelmia, mutta meidän on säilytettävä prioriteetti järjestys. Hyvä puhemies, hyvä jäsenet. Uskon, että Schengen-problematiikka sekä laajentuminen että uudelleentarkastelu ovat asioita, joista voittaisiin tehdä tärkeitä päätöksiä parin päivän päästä niin, että voimme taata kansalaisten vapaan liikkumisen Euroopassa. Kiitoksia. Edustaja Coelho lopuksi. Um Kiitoksia. Keskustelun aikana me kuulimme, että Romanian Bulgarian liittyminen Schengenin olisi no, lapsellinen päätös. En ole ollenkaan samaa mieltä aikuistuessaan. Meidän täytyy olla rationaalisia, jos olemme itse aikuisen. Niin meidän täytyy kuunnella objektiivisia rationaalisia perusteluita, jos ne kerran ovat reiluja sellaisia. Jotta olisimme myös oikeudenmukaisia, emme voi noudattaa vain kaksinaismoraalismia. Meidän täytyy vain katsoa, täyttävätkö maat ehdot, ja jos täyttävät ehdot voivat liittyä. On aivan oikein, että heidän kansalaisiaan pidetään myös täysivaltaisena Euroopan unionin kansalaisina. Romanian ja Bulgarian Kansalaisten ei pidä joutua populistisen retoriikan uhreiksi ja panttivangeiksi. Nyt kun me tiedämme kaiken tästä prosessista, niin me olemme nyt ymmärtäneet myös sen, että tarvitsemme toisenlaisen arviointin menettelyn, että voimme tehdä päätöksiä, jos ongelmia vielä on olemassa. Mutta päätökset uudesta arviointijärjestelmästä eivät voi nyt estää sitä, että Bulgaria ja Romania joutuvat jälleen panttivangeiksi, että tulee eri nopeuksia jäsenyydelle. Haluaisin kiittää myös puheenjohtajalaton edustajalle niin, että kiititte myös Portugalia. Nimittäin, että se on ollut se maa, joka on auttanut monien maiden liittymistä Schengenin, kuten muun muassa teidän maamme liittymistä. Se oli kovin ystävällistä. Toivottavasti tämä keskustelu näkyy myös neuvostossa. Vietti tätä viestiä sinne ja kerrotte meidän äänestystuloksestamme huomenna. Minä uskon, että se on myönteinen. Neuvosto sitten tajuaa, että kun meillä on kansalaisia edustava parlamentti, joka vielä suurena enemmistönä sanoo kyllä Euroopalle, niin kyllä se on myös otettava vaarin. Thank you very much to... Kiitoksia kovasti esittelijälle, edustaja kuelliolle, kollegat, koska täällä on niin paljon myönteisiä kommentteja kuultu tänään keskustelun aikana parlamentin suulla. Myös komission ja neuvoston arviointienkin perusteella onnittelut Bulgarialle ja Romanialle varmasti ovat paikallaan. Äänestystoiminta on huomenna puolelta päivin. Hyvät kollegat, meillä on minuutin tauko ennen kuin menemme kyselytuntiin.